Euroopan kansanpuolen ja EPP-ryhmän eh, puolesta olen eh, myöskin saanut listan uusista nimityksistä ja tämä myöskin julkaistaan tässä ja mikäli vastustusta ei tule, nämä nimeämiset vahvistetaan. Tämän lisäksi kerron myöskin teille, että keskiviikkona artiklan 74 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa